Hyvät kollegat, ennen kuin siirrymme esityslistan käsittelyyn, minulla olisi tärkeä viesti. Perjantaina tällä viikolla 30. kerta on vuosipäivä Espanjan ja Portugalin EU-hun liittymiseen. 30 vuotta sitten Vuosikymmeniä diktatuurista kärsineet valtiot tulivat Euroopan yhteisöön mukaan. 30 vuotta myöhemmin varmaankin on niin, ettei kaikkia tuiveita ole pystytty täyttämään, mutta varmasti näiden maiden demokratiat ovat vahvistuneet. Ja diktatuurin voimat on saanut, saatu estettyä. Kun Espanjasta ja Portugalista puhutaan meillä tänä päivänä on pohdittavana se, että Euroopan unionissa hyvinvoinnin lisääntymisen on tarkoitettava hyvinvointia kaikille eikä rikkautta muutamalle harvalle. Uskoisin, että puoliryhmästä riippumatta kaikki jäsenet voivat huolehtia juuri tästä vaatimuksesta yhteisvoimin – Euroopan unionin on voitava, kun ajatellaan, miten paljon uhrauksia Espanjassa ja Portugalissa on tehty, huolehtia siitä, että saadaan hyvinvointia suurille määrille kansalaisia, erityisesti meidän ajateltava nuorisotyöttömyyttä. Pöytäkin.